viranomaiset ovat esittäneet minulle pyynnön herra Teodoros Zagorakisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi ja Saksan toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet minulle kaksi pyyntöä herra Udo Voigtin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi ja sääntöjemme mukaisesti nämä pyynnöt toimitetaan oikeusasiainvaliokunnalle.